jatkuvia jännitteitä. Minä tulen Bulgaariasta ja me olemme maahanmuuttovirran tässä etulinjassa Euroopan unionissa. Haluaisin korostaa sitä, että tämän äh, kriisin jatkuminen äh, aiheuttaa äh, riskin uudesta maahanviittoaallosta Euroopan unioniin. Meillä on kaksi miljoonaa pakolaista Kurdistanissa ja Turkissa. Ja olen sitä mieltä, että näitä siirtoimia tulisi tehdä vain vapaaehtoisesti eikä kurdien kustannuksella. Kun katsomme etnistä karttaa, huomaamme, että meillä on suuri riski, että nyt kurdien alueelta virtaa pysyvästi paljon pakolaisia Euroopan unionin Siksi vetoan sen puolesta, että loisimme kansainvälisen mekanismin avoimuuden puolesta. Kiitos edustaja Heinaluoma. Arvoisa puhemies, todellakin täytyy olla hyvin surullinen siitä, mitä joka ikinen päivä näemme, että lähi tällä hetkellä tapahtuu. Syyriassa kuolee edelleenkin ihmisiä

doamnă președintă teheran. Kiitos rouva puhemies. Teheran, Bagdad muun muassa ovat erittäin tärkeitä maailmankartalla tällä hetkellä. Mutta ihmiset eivät saa leipää ja demokratiaa, vaan väkivaltaa ja ammuksia. Ihmiset kuolevat, myös lääkärit kuolevat, kun he yrittävät pelastaa potilaitaan. Me tarvitsemme kansainvälisen intervention. Näitä ihmisiä täytyy pystyä suojelemaan. Arvoisa korkea edustaja, minulla olisi yksi kysymys teille. Mitä te jätätte seuraavalle komissiolle? Mitä komissio voi tehdä äh, tilanteen parantamiseksi? Kiitos. Kiitos. Nyt me siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Minulla on täällä kuusi puhujaa. Haluaisin sanoa, että kaikki, jotka osallistuvat, kaikilla on vain yksi minuutti. Edustaja Pospisille ensimmäisenä. Kiitoksia, hyvä myös Haluan kiittää korkeudustaja Mogherinia teidystä työstä koko tämän toimikauden ajan Olemme usein keskustelleet lähi poliittisesta tilanteesta. Emme aina ole olleet yhtä mieltä, mutta minun mielestäni teidän kantanne Iranin on ollut liian idealistinen ja myönteinen. Ja nyt osoittautuu, että uudessa komissiossa sitten katsotaan sitä, että pitäisikö meidän olla tiukempi. Yhteiskunnalliset olosuhteet siellä ovat järkyttävät. Ja joka tapauksessa on tarpeen se, että uusi komissio arvioi sitä, että pitäisikö meidän olla tiukempia ja kovempia suhteessa Iraniin, sillä Iran tänä päivänä on nimenomaan Lähi-idän epätasapainon syy. Ja lisäksi meidän täytyy myös huolehtia siitä, että tätä tilaisuutta eivät islamistit pääse käyttämään hyväkseen. Aguilar arvoisa Aguilar. Vicepresidenta Kiitoksia puhemies. Hyvä korkea edustaja Mogherini. Olen äh, niitä, jotka haluavat kiittää teidän työtänne viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä on ollut vaikeaa työtä ja te olette olleet äh, hyvin äh, läsnä parlamentissa. Olipa sitten keskusteluimme ajankohta mikä tahansa, kuten nytkin, kun keskustelemme Lähi-idän tilanteesta ja ähm, maista Libanonin epävakaus johtuu hyvin suurelti naapurustomaista ja Iranin ja Irakin välillä on ollut sota, mutta erityisen huolestuttavan Iranin tilanne. Täällä tilanne on äärimmäisen vaikea naisille. Maassa on paljon kuoleman tuomioita, joita pannaan käytäntöön. Kaiken kaikkiaan kuva on mahdoton hyväksyä. Meillä on näiden äh, uhrien joukossa jopa 14-vuotias tyttö ja mielenosoitusten äh, tukahduttaminen on ollut hyvin väkivaltaista. Tällaista ei voida hyväksyä. Me emme voi hyväksyä Iranin tällaista toimintaa. Edustaja McIntyre. We really just... Me emme kyllä voi jäädä seisomaan tumput suorina ja katsomaan sitä, mitä tapahtuu Iranissa sekä EU että kansainvälinen yhteisö. Niin täytyy ehdottomasti kieltää tuo tahallinen kuolettava voimankäyttö äh, Iranian, Iranin ö, äh, äh, vallassa olevien joukkojen puolelta. 143 ihmisen kuolemaa on dokumentoitu huolella Amnesty Internationalin toimesta. Se uskoo, että, että kuolinuhreja on vielä huomattavasti enemmän. Suurin osa niistä, jotka tapettiin, on ammuttu, kuten Niktoris Vandani, joka oli 14-vuotias. Häntä ammuttiin päähän. Hänen perheensä etsi häntä kolme päivää ennen kuin hänen, heille luovutettiin hänen ruumiinsa hallinnon puolelta. Meidän vastauksena tähän on ollut aivan riittämätön. Meidän täytyy vaatia vallassaolijoita oikeuden eteen. Mitään yhteistä komiteaa Iranin kanssa ei saa muodostaa niin kauan, kun se hallinto tekee ihmisyyttä vastaan rikoksia. Äh, Thank you, President. And I was actually very glad to hear Madam Margarita. Ja olin tyytyväinen, että Mogherini puhui siitä, miten USA on vetäytynyt Irun yhden sopimuksesta yksipuolisesti ja miten tämä ongelma pitäisi ratkaista. Mutta meidän täytyy mennä pidemmälle, mitä sanktioihin tulee, niin se on todellakin johtanut siihen, että kansalaiset kärsivät ennen kaikkea köyhät ja haavoittuvat. Ja juuri näitä henkilöitä meidän pitäisi puolustaa. Ja nyt USA yrittää käyttää tilannetta Irakissa ja Lebonis, Libanonissa tilannetta hyväkseen hyökätäkseen eh, Irania vastaan. Meidän pitäisi nyt astua tähän ansaan. Tässä on todellisia ihmisiä, joilla on todellisia ongelmia ja korruptio eh, on ongelma ja tässä kärsitään myös vielä Irakin sodasta ja meidän täytyisi nyt astua tähän USA manipulaatioansaan. ansaan me, me tarvitsemme rauhaa tällä äh, äh, alueella, eikä meidän täytyisi antaa USA äh, eristää tätä aluetta. Wallace, Edustaja Wallis. Thanks very much, Madam President. Uh... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Uh Korkea edustaja Mogherini, olen sitä mieltä, että teidän panoksenne Iranin äh, keskustelu on ollut paljon tasapainoisempi kuin monet muut tänä iltana, erityisesti kun tarkastelemme äh, Iranin, Irakin ja Libanonin äh, tapahtumia. Seuraamukset ovat valtavia. Näillä mailla on kuitenkin jotakin yhteistä. Ne ovat kärsineet siitä, että ähm, ulkomaat ovat, muut maat ovat puuttuneet niiden Ähm, toimintaan, niitä taloudellisesti hyväkseen ja poliitikot, äh, miljardiorit ja muut äh, tahot ovat hyötyneitä äh, tästä. Ihmisiä kuolee kuitenkin näissä maissa ja rauhanomaisia mielenosoittajia poliisit murhaavat tämä meidän täytyy tuomita. Tietenkään ei auta lainkaan asiaa, että ulkomaiset toimijat rahoittavat eri ryhmiä Iranissa, jotta Iranin hallintoa saataisiin, epä, hallinto saataisiin epätasapainoon. Meidän täytyisi tuomita eh, nämä väkivaltaisuudet näissä maissa ja myöskin Boliviassa ja Iranissa olla tasapuolisia. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Patton. Valitan näitä äskettäisiä kuolemia ja ihmisoikeusrikkomuksia Irania ja jatkuvaa poliittisten vankien pidättämistä. Heitä tulisi vapauttaa välittömästi, mutta e- etusijalla on kuitenkin se, että Iran ei saisi rakentaa ydinasetta. Nyt se kuitenkin käynnistää uudelleen rikastamisen. Vaikka tuen ydinasesopimusta. Minusta meidän täytyy kuitenkin valmistautua sen epäonnistumiseen ja etsiä jo varasuunnitelmaa. EU ei ole ihan syytön tähän sotkuun. Päinvastoin, kun se on pyrkinyt kiertämään Yhdysvaltain sanktioita, on epäonnistunut siitä ja nyt meitä kohtaan suunnitellaan kostoiskuja. Täytyy olla oikein se, että koalitio jäsenvaltioita on osa tuota ratkaisua sillä vain Yhdysvaltain aktiivinen mukanaolo auttaa tätä. Monet täällä ovat presidentti Trumpia vastaan, mutta jos haluamme pitää Lähi-idän ydinaseettomana käynnistää kaupan ja tukea iranilaista ihmisoikeuksia, meidän täytyy nopeasti palauttaa ystävyys Washingtonin kanssa eikä Teheranin kanssa. Olen varma siitä, että Yhdysvaltain erityisystävyys tässä suhteessa voi auttaa. Kiitos. Komission varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia rouva puhemies. Ähm, suurin osa puheenvuoroista tämän keskustelun aikana ovat vahvistaneet äh, sen, äh, mihin viittasin tämän keskustelun aluksi. Ja haluaisin teitä tässä kiittää. Haluaisin vastata erityisesti yhteen kysymykseen, joka minulle esitettiin, vaikka en nyt näe tuota kysymyksen esittäjää parlamentissa enää. Olen varma, että hän seuraa kuitenkin tarkkaavaisesti tätä täysistuntoa toimistostaan. Hän pyysi, että Euroopan unioni rahoittaisi projekteja konkreettisesti Lähi-idässä ja mainitsi Irakin aivan esimerkkinä mainitakseni muutamia lukuja vain Irakin suhteen nimenomaisesti. Me olemme rahoittaneet konkreettisia projekteja, nimittäin miinojen raivaamista, sovittelutyötä. Nämä ovat olemassa olevia, käynnissä olevia projekteja, joissa me vierailemme ja joita valtuuskuntamme edustajat kentällä näkevät. Ja osa teistäkin varmasti on nähnyt 1,25 miljoonaa euroa. Meillä on projektirahoitusta ollut viime vuosina vain Irakissa. Kyseessä ei ole siis vain diplomatia, vaikka diplomatia nimenomaisesti näinä globaalin politiikan aikoina onkin hyvin arvokas väline. Välillä me aliarvioimme uskoakseni diplomaattisten ponnistusten vaikutuksen. Kyseessä kuitenkaan ole vain diplomatia. Kyseessä on myös se, että hyvin konkreettisesti me tuemme sellaisia hankkeita, jotka päivittäin auttavat ihmisiä. Monet teistä puhuivat siitä, että kyseessä ovat todelliset äh, yksilöt, äh, naiset, miehet, lapset, äh, jotka ovat vaikeuksissa, joskus saattavat elää vuosikymmeniä vaikeuksissa, hyvin vaikeissa olosuhteissa taloudellisesti, turvallisuuden kannalta – Euroopan unioni ja Euroopan toimielimet rahoittavat myös näitä konkreettisia hankkeita, jotka kirjaimellisesti ovat äh, miljoonille ihmisille heidän äh, henkensä pelastavia. Joten toivoisin, että parlamentin jäsenet tämän tietäisivät. Toivoisin, että ainakin te ähm, kävistä läpi niitä hankkeita, joiden rahoituksesta te, rahoituksen te olette hyväksyneet näillä alueilla. Näin te palvelisitte kyllä omia äänestäjiäkin. Ja täytyy vielä todeta, että minulle ei olisi sopivaa ehkäpä puhua siitä, kuinka tuleva komissio ja tuleva korkea edustaja äm, toimii tai mikä heidän kantansa näissä asioissa. Luonnollisesti neuvoston kanssa he muokkaavat tämän oman kantansa itse. Mutta täytyy sanoa, että minä toivon ja uskon, että Euroopan unioni teidän tuellanne vielä enemmän kuin nykyisin tulee tulevaisuudessa olemaan tärkeä kumppani tuon alueen ihmisille. Välillä me emme nimittäin käsitä, kuinka tärkeää tämä on, kuinka tärkeässä roolissa me olemme, kun vierailette paikalla kuulette ihmisiltä, ei vain hallinnon edustajilta, vaan kansalaisyhteiskunnan edustajilta, yksinkertaisilta kansalaisilta, jotka ovat demokratian pohja, että he luottavat meihin. Ja välillä he tunnustavat meidän roolimme tärkeyden paljon paremmin kuin Euroopan unionin toimielimet. Meidän täytyy investoida vielä enemmän taloudellisesti ja diplomaattisesti, mutta myöskin turvallisuuteen, kun tuemme tämän alueen mahdollisuuksia päästä kestävään rauhaan ja kestävään turvallisuustilanteeseen. Luonnollisesti, kuten moni teistä sanoi ja kuten minä sanoin itse myöskin aluksi, me aivan tiukasti tuomitsemme kaiken tyyppisen väkivallan ja suhteettoman jyrkät reaktiot ähm, mielenosoittajia vastaan, ne joita hallinto on osoittanut tätä. Tämä on aivan selvää ja tästä syystä esimerkiksi Irakissa me olemme myöskin turvallisuussektorin uudistuksessa mukana sillä me olemme sitä mieltä, että tämä uudistus on tarpeen. Muutoin emme tähän työhön olisi ryhtyneet. Me näemme, että on tarvetta muuttaa ja parantaa sitä tapaa, jolla maan turvallisuusviranomaiset voivat kohdata nämä haasteet. Jälleen kerran toivon, että parlamentti antaa täyden tukensa äh, sille, että me kasvattaisimme toimintaamme Lähi-idässä. Paljon kiitoksia jätänyt teidät komission jäsen Mimitson hyvin käsiin. Tapaamme uudelleen huomenna. Paljon kiitoksia. Varapuheenjohtajakeskustelu on päättynyt. Me siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Suulliset kysymykset neuvostolle ja komistiolle EUn ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut. Haluaisin muistuttaa teitä, että jos haluatte käyttää sinistä korttia, niin voitte tehdä sen tavanomaisen menettelyn kautta tai sähköisesti. Annan nyt puheenvuoron edustaja Tobelle. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Dear uh, President, uh, minister... Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat, jotka ovat vielä näin myöhään illalla täällä paikalla. Kotonun sopimus Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynevaltaveron valtioiden kanssa on kaikkein kattavin kumppanuussopimus, joka EU on solminut tähän mennessä sopimus kattaa yhteistyön miltei 80 maan kanssa maailmanlaajuisesti ja se kattaa paljon eri politiikan aloja. Ja näinä aikoina, aikoina, jolloin globaali epävarmuus kasvaa, meidän Euroopan unionin täytyy puolustaa ja viedä eteenpäin monenvälisyyttä, globaalia yhteistyötä ja sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Nämä ovat kaikki perusarvoja meille Euroopan unionissa – Kotonun sopimus raukeaa ensi vuoden helmikuussa. Neuvottelut seuraavaksi sopimukseksi ovat jo alkaneet. Ennen tätä parlamentti on jäsennellyt sen, mitä haluamme nähdä uudessa sopimuksessa. Parlamentin suostumus vaaditaan, kunhan neuvottelut viedään päätökseen. Tähän mennessä AKT ja EU ovat sopineet siitä, että tuleva sopimus keskittyy perusarvoihin ja periaatteisiin ja prioriteetteihin. Kolme alueellista kumppanuuspöytäkirjaa yksityiskohtaisesti kuvaavat tuota yhteistyötä sen räätälöidyssä muodossa. Ja on sovittu siitä, että tuo perusta ja alueellinen kumppanuus on juridisesti sitova väline. Tämä ei ollut mikään itsestäänselvyys alussa, mutta se oli yksi ehdottomista vaatimuksista, joka parlamentilla oli. Tämän päivän keskusteluissa tarvitsemme lisäselvyyttä ja me tarvitsemme myös uutta päätöslauselmaa, sillä jotkut parlamentin päähuolenaiheista eivät ole tulleet vastatuiksi. Kehitysvaliokunnan nimissä olen tästä syystä esittänyt kysymyksiä neuvostolle ja komissiolle. Haluaisimme näihin kysymyksiin selkeät vastaukset nyt. Uskomme nimittäin, että nämä kysymykset tarjoavat myös neuvoa tulevalle komissiolle. Ja seuraava kysymys onkin se, että mikä on meidän kantamme siihen, että uuden sopimuksen tulisi vahvistaa parlamentaarista ulottuvuutta AKP-tasolla. Haluaisin tehdä selväksi sen, että Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että täytäntöönpanemalla hallinnon tasolla ei olisi parlamentaarista vastapuolta, että olisi vain yhteinen ministerineuvosto, yhteinen komitea, mutta ei parlamentaarisia kokouksia. Me hyväksymme sen, että parlamentaarinen yhteistyö vahvistetaan kolmen alueellisen pilarin tasolla, mutta ei se ole riittävää. Me emme halua menettää niitä etuja, jota saadaan AKP-tasolla vertaiskeskusteluissa. Toinen tärkeä kysymys myös komitean nimissä koskee sitä, että missä neuvosto ja AKP ovat silloin, mikä niiden kanta on, kun kysymys on seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvään syrjinnästä ja siitä, että huolehditaan, että seksuaaliterveyteen liittyvät oikeudet saavat tuen kautta tämän uuden sopimuksen. Nämä ovat Euroopan unionin perusarvoja ja meidän täytyy varmistautua siitä, että ne löytyvät myös sopimuksesta. Toinen tärkeä kysymys koskee kansalaisyhteiskuntaa. Mehän tiedämme, että joissain maissa tästä ollaan kovasti huolissaan. Me haluamme nähdä, että kansalaisyhteiskunta saa yhä vahvemman roolin ja tämä täytyy löytyä kaikissa eri tasoissa tästä sopimuksessa. Lopuksi vaan ne vähäisempänä parlamentti on sanonut selkeästi, että uuden sopimuksen tulisi tarjota vertaisarviomekanismi ja valvontamekanismi, kun kysymys on täytäntöönpanosta. Me tarvitsemme siis lisäselvyyttä sen suhteen, millä tavalla tämä integroidaan myös seuraavaan sopimukseen. Ja ennen kuin päätän, Haluan välittää erittäin selvän viestin Euroopan parlamentilta. Haluan kiittää komissaari Mimicia erittäin kovasta työstä, jota hän on tehnyt. Olemme erittäin kiitollisia tähän astisesta yhteistyöstä. Me myös luotamme neuvostoon ja komission, että ne vievät eteenpäin meidän pyyntöjämme seuraavien kuukausien ajan. Ja toivottavasti saamme myös selkeät vastaukset kysymyksiimme tänään. Kiitoksia. Kiitos. Nyt sitten neuvoston puolesta Rova Tuppurainen. Madam President. Rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on ilo puhua teille tulevasta sopimuksesta EUn ja AKT-maiden välillä. Tämä on todellakin erittäin ajankohtainen keskustelu. Koton tulee olemaan tärkeä kysymys. Neuvottelut jatkuvat ja viisi neuvottelukierrosta on käyty poliittisella tasolla viimeisin syyskuussa New Yorkissa. Seuraava neuvottelu on joulukuussa, jossa pääneuvottelut ovat mukana. Molemmat osapuolet ovat sitä mieltä, että tulevan yhteistyön pitäisi pohjautua 2030-agendaan ja ja siinä täytyy ottaa huomioon myös muuttuva globaali eh, ympäristö ja haasteet ja mahdollisuudet. Tavoitteet on asetettu korkealle EU on ähm, parlamentaarisen edustajakokouksen Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä, että tässä pitäisi laajentaa parlamentaarista äh, ulottuvuutta. Ja tässä sanotaan, että kumppaneiden pitäisi lähestyttyä tätä monenkeskeisesti pitäisi vahvistaa kansallisten parlamenttien roolia, paikallisviranomaisten roolia, kansalaisyhteiskunnan roolia ja myös yksityisen sektorin roolia. Näiden direktiivien kautta pyritään vahvistamaan poliittista vuoropuhelua kaikilla tasoilla ja tällä tavalla eri toimijat voivat olla mukana, myös kansalaisyhteiskunta, voidaan käydä vuoropuhelua. Tätä kautta pyritään vahvistamaan myös kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin roolia, kun otetaan kumppanuuden tavoitteet huomioon. Puhemies, arvoisat jäsenet, mitä maahanmuuttokysymyksiin tulee, niistä neuvotellaan. EUn tavoite on, että saataisiin aikaiseksi toimivampi teksti verrattuna kokonaissopimukseen. Neuvottelumandaatissa otetaan myös huomioon, että kaikki maahanmuuttoyhteistyökysymykset käsitellään poliittisessa vuoropuhelussa, jossa taataan säännöllistä keskustelua kumppaneiden kanssa tästä tärkeästä aiheesta. Mitä talouskumppanuussopimuksiin tulee? Tässä autetaan aluetasolla asiantuntijuudella ja kokemuksella. Ja on olemassa välineitä, joiden avulla voidaan edistää taloutta ja, ja investointeja, teollistumista ja ä, taloudellista integraatiota. Ja tässä pitäisi pohjata tähän mennessä tehtyyn työhön myös tulevaisuudessa ja EUn neuvottelu ovat erittäin selkeä, kun puhutaan syrjintään liittyen seksuaaliseen suuntaamiseen tai sukupuoli-identiteettiin. Ja tässä pitäisi sitoutua siihen, että suojataan jokaisen yksilön oikeutta siihen, että hän voi vapaasti päättää kysymyksiin, jotka liittyvät seksuaalisuuteen ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin. EU pyrkii saamaan aikaisen sopimuksen, jossa taataan pääsy tietoon liittyen juuri seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin. Tämä koskee koulutusta ja myös terveyspalveluja. Kiitos. Kiitos, rouva ministeri. Komissaari Mimica, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, äh, rouva ministeri. Haluaisin kiittää arvoisa puheenjohtaja Tobeta ja kaikkia DV-valiokunnan jäseniä erittäin hienosta työstä ja läheisestä yhteistyöstä toimielimiemme välillä tässä tärkeässä asiassa. Päätöslauselmanne on tervetullut, kuten myöskin suulliset kysymyksenne koskien äh, kyönnössä olevia jatkuvia kumppanuussopimusneuvotteluja Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välillä. Neuvottelut etenevät, sanoisin, rauhallista vauhtia. Pääneuvottelijana minun täytyy olla realistinen. Kun kotona on sopimus vuonna ensi vuoden äh, helmikuussa raukeaa. neuvottelut eivät ole vielä kyllin pitkällä ja me tarvitsemme siirtymävaihe toimia. Tästä syystä olen tyytyväinen siihen, että neuvosto on hyväksynyt päätöksen tukea kotonousopimuksen pidennystä vuoden 2020 2020 joulukuun loppuun. Tällä tavoin vakaa oikeusperusta on voimassa siirtymävaiheen ajan. Euroopan unionin ja AKT-maiden ähm, edustajien komitea tulee tekemään vuonna 2020 tammikuussa viimeistään päätöksen tästä siirtymävaiheesta. Tässä vaiheessa neuvotteluja on hienoa, että parlamentti haluaa tuoda esiin ne ydinkysymykset, jotka on vuoden 2016 lokakuun ja kesäkuun 2018 päätöslauselmissa mainittu. Teidän kantanne on tullut kuultua. Teillä on selvä pyyntö se, että parlamentaarista ulottuvuutta vahvistettaisiin mukaan lukien Euroopan unionin AKT-tasolla. Arvoisat parlamentin jäsenet, uskon vakaasti, että parlamenttien roolia pitäisi tulevassa sopimuksessa vahvistaa. Kuitenkin eh, neuvoston neuvottelu eh, linjojen mukaisesti uskon, että tämä voidaan alueellisessa protokollissa määritellä parhaalla tavalla myöskin Euroopan unionin ja AKT-maiden välillä. Komissio kuitenkin ottaa huomioon parlamentin muotoileman suosituksen asian suhteen. Haluaisin myöskin muistuttaa komission suosituksesta neuvostolle vuoden 2017 joulukuulta. Siinä oli mukana ehdotus siitä, että kolme alueellista parlamentaarista ryhmää voitaisiin ähm, saattaa yhteen erityistilanteissa. Tämä ehdotus ei lopulta tullut otetuksi mukaan neuvoston suosituksiin. Arvoisat jäsenet, teidän vetomuksenne poliittisen dialogin puolesta on tervetullut. Me olemme AKT-kumppaneillemme tehneet ehdotuksen kattavasta vuoropuhelusta, joka kattaisi kaikki prioriteettimme, tavoitteemme ja politiikan alat. Myöskin huolenilmauksenne monitahoisesta kumppanuudesta on tervetullut. Euroopan unionilla on selkeä kanta. Me Haluamme kaikilta osapuolilta sitoumuksen siitä, että he aktiivisesti helpottavat monenlaisten äh, sidosryhmien mukaan ottamista tähän vuoropuheluun. Mitä tulee sitten vetomukseenne äh, pyrkiä vahvemmin torjumaan äh, syrjintää, joka pohjaa ähm, seksuaaliseen ähm, suuntaamukseen tai sukupuoliseen identiteettiin. Ja seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien vahvistamiseen voin todeta, että me olemme toimineet tämän puolesta, mutta emme ole saaneet vielä positiivista kaikua kumppaneiltamme, joten lisätoimia tarvitaan. Meillä on siis tämä kappale vielä auki. Mitä maahanmuuton tulee parlamentin huoli on tullut kuultua. Euroopan unionin ja kt maat neuvottelevat tällä hetkellä tasapainoisesta tekstistä, joka pyrkisi kattavan kompromissiin, joka kattaisi molempien osapuolten intressit. Mitä tulee sitten taloudelliseen kumppanuussopimukseen, haluaisin muistuttaa, että nämä ovat äm, riippumattomia kansainvälisiä sopimuksia. Kuitenkin kotonousopimuksen jälkeinen sopimus tulee luomaan kattavan puitteiston yhteistyölle AKT-maiden kanssa. Näin kaikki äh, vapakauppasopimukset, joista ollaan neuvoteltu ja tulevat sellaiset, äh, linkitetään näihin elementteihin. Arvoisat jäsenet, teidän kysymyksenne kestävän kehityksen tavoitteista on perusteltu ja näin minulla on mahdollisuus muistuttaa YK 2030-agendasta. Se on Euroopan unionin ja AKT-maiden kumppanuussopimuksen puitteisto. Meidän vuoropuhelumme AKT-kumppaneiden kanssa ja monenvälinen lähestymistapa tulee olemaan ensiarvoisen tärkeä, jotta nämä olosuhteet voidaan luoda ne, jotka ovat tarpeen äh, kestävän kehityksen tavoitteiden seuraamiselle. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten EPP-ryhmän puolesta edustaja Elveni. Uh, good evening. Uh, Hyvää iltaa, arvoisat kollegat. Euroopan unionin ja AKP-maiden välinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta voidaan löytää ratkaisu maahanmuuttoon, ilmastonmuutoksen torjuntaan, koulutukseen pääsyyn ja turvallisuuteen. Kotonuusopimus, joka on edelleen voimassa, tarjoaa hyvän puitteiston näiden ongelmien ratkaisemiseen. Mahdolliset viiveet uuden sopimuksen täytäntöönpanossa merkitsevät haittaa Euroopan unionille. Euroopan unionin etujen mukaista olisi vahvistaa turvallisuutta näissä maissa. Ja kaikkein tärkeintä meille myös on ammattikoulutus ja koulutus ylipäätään, haluaisin tässä kiinnittää huomioon tärkeään kysymykseen. Kun kysymys on AKT-maista, yhteistyö uskonnollisten järjestöjen kanssa on välttämätöntä, mutta sitä ei juurikaan ole. Ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 50 prosenttia terveyspalveluista tarjotaan uskonnollisten järjestöjen toimista. Eli ne täytyy myös ottaa huomioon. Uudessa sopimuksessa Euroopan komission täytyy löytää ratkaisu siihen, miten se kykenee hallinnoimaan maahanmuuttoa, tai ainakin sen tulee pyrkiä ratkaisemaan maahanmuutto-ongelma. Kuten ministeri juuri kertoi, niin meidän tulee keskittyä siihen johtaneisiin syihin. Meidän tulee myös pyrkiä löytämään ratkaisu, jossa maahanmuuttajat voivat palata takaisin omiin kotimaihinsa, jossa pyritään siihen, että työpaikat, koulutus ja ansiotaso on sellainen, että siellä voi tulla toimiin, toimeen. meidän tulee huolehtia siitä myös, että näin tulee tapahtumaan. Ja meidän tulee selkeästi pyrkiä näkemään, miten Euroopan komissio aikoo luoda yhteyden kotonusopimuksen ja talouskumppanuuden välille. Oletamme, että Euroopan komissio myöskin löytää ratkaisun joka auttaa ihmisiä jäämään kotimaihinsa sen sijaan, että muuttavat maasta. Ja näin se vahvistaa myös Euroopan parlamentin roolia. Kiitos. SD-ryhmän puolesta edustaja Zorinio, olkaa hyvä. Muito obrigado. O debate suscitado pela Comissão de Desenvolvimento sobre as negociações do novo acordo Kiitoksia puhemies. Tämä keskustelu, jonka kehitysvaliokunta on avannut, on hyödyllistä ja haluaisin kiittää sen puhemiestä tästä. Euroopan parlamentti on hyvin selkeästi tuonut esiin kantansa prioriteetteista koskien tulevaa sopimusta. Tämä on saanut vaihtelun vastaanoton, kuten myös Ruandassa viime viikolla tapahtui. Tässä kokouksessa, jossa meillä oli parlamenttien edustajia yli sadasta maasta, jotka yli miljardia henkilöä siis edustavat, konsensus oli vahva konsensus koskien aikataulua ja mahdollisuutta saattaa sopimus ennen ensi vuoden marraskuuta päätökseen. Ja konsensus oli myöskin olemassa sen puolesta, että meidän tulisi olla joustavampi niin, että voisimme sovittaa yhteen kestävän kehityksen AKT-maiden kohdalla ja sopimuksen, jonka teemme on tärkeää vahvistaa tämän sopimuksen luonnetta erityisesti poliittisesti. Minä olen tietoinen siitä, että kotonon sopimuksesta puhuminen ei sano kovinkaan paljon monilla Euroopan kansalaisille, mutta jos me vaadimme, että toimitaan äh, aavikoitumista vastaan, ilmastonmuutosta vastaan, ähm, että toimitaan konflikteja rauhoittaaksemme. Me pystymme osoittamaan, että tämän sopimuksen pohja on hyödyllinen. Näin me voisimme olla vahvempia toimijoita Euroopan unionissa. Ja haluaisin vielä viimeisiä hetkiä puheenvuorossani käyttää siihen, että haluaisin kiittää tästä jo tehdystä työstä. Kiitos Renew ryhmän puolesta. Edustaja Zakkaropulu, kaksi minuuttia. Madame la Présidente, Kiitoksia, hyvä puhemies. Mehän kaikki tiedämme täällä salissa, että akp maiden kohtalo on sidottu meidän tulevaisuutemme. Ja voimme tarjota mm, vain tämän avulla vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin. Onpa kysymys sitten ilmastokriisistä tai biodiversiteettiä kohtaavasta kriisistä. Ilmastonmuutos asettaa erityisen haasteen AKP-maille. Euroopan unionin täytyy pyrkiä siihen, että voimme tehdä riittäviä mukautuksia tässä suhteessa ja tehdä ne ennen kuin on liian myöhäistä. Meidän haasteemme on nimenomaan villieläinten salakuljetuksen estäminen. Sen pitää olla prioriteettina, että voimme suojata biodiversiteettiä. Lisäksi AKP ja EU muodostaa sillan nuorisonsa välille. Nuoriso on tässä suhteessa tärkeä. Se muodostaa sekä akateemisen että kulttuurikumppanuuden. Tämän avulla voidaan kohdata tulevaisuus yhdessä. Tasa-arvo, koulutus mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä koulutus on oleellisessa asemassa. Naisten aseman parantaminen on erittäin tärkeää tulevaisuudessa. Yli 60 vuoden kumppanuus nyt kun kansainvälisessä yhteistyössä on lisää ongelmia, me emme voi jättää tätä sopimusta huomiota. Meidän täytyy huolehtia siitä, että akp saavat todellisen kumppanuuden, mitä ne haluavat. Mekin, haluan, mekin haluamme tätä todellista kumppanuutta. Meidän kaikkien täytyy rakentaa todellinen suhde yhteistyölle ja vastavuoroiselle kunnioittamiselle. Kiitoksia. Kiitos. Sitten vihreiden puolesta edustaja Herzberger kaksi minuuttia. Le nouvel accord Union Uusi AKT-maiden Euroopan unionin välinen sopimus tulee olemaan mahdollisuus uudistaa kumppanuutta tasa-arvoiselta pohjalta. Tämä kumppanuus ei enää pohjaa paternalistiseen lähestymistapaan. Meillä on ollut ongelmallinen suhde todellisuudessa kun monen AKT-maiden markkinat on avattu, ne eivät pysty enää kilpailemaan edullisten Euroopan unionin tuotteiden kanssa, joita Sailiin ja Afrikkaan virtaa. Tämä, tässä esimerkiksi maitopulveri, jota Euroopasta tuodaan ja myydään Afrikan markkinoilla. Tämä on epäreilua kilpailua afrikkalaisia tuotteja kohtaan meidän täytyy valvoa sitä, että kehitysvaroja ei tiukasti sidota Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaan. Tästähän on tullut ikään kuin kaksiteräinen miekka. Tämä tekee mahdolliseksi vedota ihmisten pelkoon ja xenofobiaan ja tehdä se vetoamalla turvallisuuteen. Meidän täytyy muuttaa prioriteettejamme kumppaneidemme kumppaneihin heihin suhtaan. Ja meidän täytyy tukea laillista maahanmuuttoa ja tukea ihmisten laillisia mahdollisuuksia palata kotimaihinsa. Meidän täytyy saada aikaan todellinen sopimus, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Me emme saa myöskään jarrutella kehitysapua asettamalla rimaa liian korkealle ympäristöpolitiikan tai muiden standardien suhteen. Euroopan unioni, jossa tämän kaltaista politiikkaa sanelee AKT-maille, on kuin uuskolonialistinen voima. Meidän täytyy kumppaneidemme kanssa luoda sellainen suhde, joka heijastelee sekä Euroopan unionin että AKT-maiden tarpeita. Kiitos. Kiitos. Sitten ID-ryhmän puolesta edustaja Bilde. Kiitoksia, hyvä puhemies. Aikana, jolloin Kiina ja Venäjä kaikki pyrkivät hajottamaan Afrikkaa, Euroopan unionin käynnistää neuvotteluunsa heikko, heikosta asemasta ihan siitäkin syystä, että esimerkiksi ei ole valmistauduttu yhdistyneen kuningaskunnan poistumiseen unionista. Se ei ole ainoa syy, vaan siksi myös, että kotonun sopimus on epäonnistunut poliittinen epäonnistuminen ensinnäkin, sillä monenvälinen poliittinen dialogi ei ole saanut aikaiseksi konkreettisia tuloksia, ei myöskään sitovia sopimuksia. Lisäksi maahanmuutto epäonnistuminen. Artikla 13 on ollut täysin tehoton ja sen avulla ei ole ehdollistettu suinkaan apua alkuperämaihin se, mikä pitäisi olla yksi kaikkein ensimmäisistä vaatimuksistamme. Kun katsotaan sitten lopuksi taloudellista puolta, niin sopimus Afrikan kanssa, joka Saksa on käynnistynyt, on vaikka kuinka mones isku vasten EU-kasvoja. Ja kysymys siinä on yksityistä investoinneista. Kyseessä on ikään kuin Marshallin suunnitelma Afrikkaa varten. Mitä muuta se voisikaan olla, kun aivan aineelliset, elementaarisetkään ehdot eivät tule täytettyä. Esimerkiksi 13 maanmiestäni on kadonnut jäljettömin. Se osoittaa, että islamilaiset terroristit taistelevat voimakkaasti, emmekä kykene estämään sitä. Tämä saadaan maksaa, ja tämä hinta saadaan maksaa verellä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Urban Crespo. Minuutti. Gracias, eh, presidenta. Kiitos, rouva puhemies. Vuosi sitten Euroopan parlamentti aloitti neuvottelut uudesta sopimuksesta Euroopan unionin ja AKT-maiden välillä. Alussa sanottiin, että täytyisi käsitellä tärkeitä kysymyksiä, kuten esimerkiksi ilmastokriisiä, ja kansalaisyhteiskunta pitäisi ottaa enemmän mukaan. Miten voi olla, että kuukausi sitten kehitysasian valiokunnassa teksti hyväksyttiin yksimielisesti, ja nyt sitten sitten äh, näyttää, että koko teksti kaatuu EPPn vuoksi. Mitä EPP haluaa, mitä oikeisto haluaa. Äh, Kehitys pitäisi sitoa maahanmuuton valvontaan, mutta tähän liittyvät myös ihmisoikeusloukkaukset. Me olemme nähneet tämän jo useaan otteeseen viime vuosien aikana on todellakin barbaarisia olosuhteita. Ja me emme voi hyväksyä sitä, että kehitysapu sidotaan tulevaisuudessakin maahanmuuton valvontaan. Tämä on uusi kolonialismia ja se loukkaa kaikkia kansainvälisiä pöytäkirjoja. Me emme saa tehdä tätä samaa virhettä huomenna uudestaan. Meidän täytyy nyt panostaa kehityspolitiikkaan ja sen täytyy olla sellaista kehityspolitiikkaa, joka ei palvele oikeistoa, vaan ihmisiä ja maapalloa. Me haluamme, että tässä palvellaan ihmisiä eikä käännetä heitä vastaan. Kiitos. Alvaro Amaro. Edusta Alvaro kolme minuuttia. senhora Presidente, em boa hora se faz este debate e se discute com a Comissão. Paljon kiitoksia puhemies. Me keskustelemme tällä hetkellä, kuten äh, neuvostokin äh, kotonon sopimuksen jatkosta. Tämähän on sopimus, jonka historia ulottuu 1975 vuoteen asti AKT-maiden kanssa. Me olemme pyrkineet tukemaan kestävää kehitystä, vähentämään köyhyyttä ja tutkimaan AKT-maiden vaiheittaista integroitumista maailman markkinoille. Nämä ovat tavoitteita ja sopimuksen täytyy lähteä tältä pohjalta. Sopimuksen pitäisi vahvistaa perusperiaatteita tuossa kotonon sopimuksessa, joka nyt raukeaa ensi vuoden puolella. On tärkeää, että ryhdymme konkreettisiin toimiin, jotta voisimme tukea ihmisoikeuksien toteutumista, puolustaa demokratiaa, kestävää kehitystä, vastustaa ilmastonmuutosta, tukea rauhaa ja turvallisuutta ja myöskin hallinnoida maahanmuuttoa. Ensimmäinen tavoitteemme kuitenkin on köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys. Tämä on meidän prioriteettejamme. Tässä keskustelussa on sanottu jo paljon, toista kaikkea, mutta parlamentaarinen ulottuvuus on tulevassa AKT-EU-sopimuksessa tärkeää ennen kaikkea on tärkeää järjestää sopimus niin, että tämä tuleva parlamentaarinen ulottuvuus on vahvempi. Ja kuten meidän äh, edustamme Carlos Zorinio mainitsi, halusin häntä kiittää, kuten luonnollisesti koko kehitysvaliokuntaa. Nämä periaatteet ovat sellaisia, että niistä ei pitäisi tinkiä tulevassa sopimuksessa. Meidän täytyy puolustaa monentahoista lähestymistapaa ja tukea kestävää rauhaa ja kestävää kehitystä. Tämä on mahdollista. Kestävän kehityksen on mahdollista tulla mukaan sopimukseen vain, jos meillä on yhteisymmärrystä. Meidän täytyy puolustaa yhtenäisyyden periaatetta, sillä kuten todettua, yksin voimme tehdä vähän, mutta yhdessä pääsemme pidemmälle. On tärkeää, että parlamentaarinen demokratia tunnustetaan sekä parlamentin tasolla kansallisesti että alueellisesti. Ja haluaisin lopuksi todeta, että on tarpeen, että kansalaisyhteiskunta otetaan vahvemmin mukaan erilaisten tapahtumien kautta. Näin me voimme tukea niitä perusarvoja, joita haluamme tukea, kuten myöskin ihmisoikeuksia. Kiitos. Monika Silvana González, czas wystąpienia jedna minuta. Edustaja González, yksi minuutti. Nieobecna pani poseł, w związku z tym bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Monikę. Hän ei ole paikalla, joten edustaja Semedo. Hänkään ei ole paikalla, vai oletteko? Teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Last... Kiitoksia. Viime viikolla minulla oli kunnia olla kolmannessa kymmenessä Kigalissa Ruondassa pidettyssä AKP-kokouksessa. Ja minulla oli paljon hedelmällisiä keskusteluita AKP-kollegoiden kanssa, jotka ilmaisivat sen, että olivat harvissaan siitä, että neuvotteluihin menee kauemmin kuin oli suunniteltu. Olimme kuitenkin samaa mieltä siinä, että AKP-maiden paras mahdollinen tulevaisuus on EUn huomassa. Ja meidän täytyy viedä sitä eteenpäin. Nuorilla ihmisillä on innovatiivisia ajatuksia tulevaisuuden muokkaamiseksi AKPssä ja EUssa. Tästä syystä kysymykseni on se, että onko EUn eri organisaatiot otettu mukaan näihin neuvotteluihin, jos on, millä tasolla ja jos ei. Ja kun otetaan huomioon, että neuvottelut on edelleen käynnissä, voisitko harkita niiden mukaanottamista? Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Strik, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Me elämme tärkeitä aikoja. EUn ja AKTn maiden uusi sopimus antaa uutta voimaa meidän kumppanuudellemme ja on hyvä, että me nyt olemme loppuvaiheessa, mitä uuteen sopimuksen solmimiseen tulee. Mutta tässä keskitytään nyt maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen ja sen ongelmiin. Sopimus pohjautuu yhteiseen vastuuseen, mutta jos tarkastelee EUn tekstiehdotusta, niin siinä on selkeitä vaatimuksia AKT-maille liittyen rajavalvontaa e, ja maahanmuuttoon, mutta vastavuoroisesti EU ei sitoudu muun muassa lailliseen maahanmuuttoon. Ja nämä maat eivät näillä ei olisi mitään ähm, hyötyä maahanmuutosta, esimerkiksi työperäisestä. Kun puhumme yhteisestä vastuuta, niin, niin tämä on aika laiha, mitä esimerkiksi kansainväliseen suojeluun tuluu. Miksi, miksi me emme nähdä että EU sitoisi voimakkaammin tähän maahanmuuttokysymykseen esimerkiksi rahoituksen kautta. Tämä olisi vastuunjakoa ja se olisi myös YK-sopimuksen mukainen. Ja kun puhuu, ja EUn vastuu kasvaa Afrikassa, jos tämä yhteistyö johtaa siihen, että pakolaiset juuttuvat transitmaihin ilman, että he saavat pakolaistatusta. Ja jos tästä kappaleesta vielä neuvotellaan, pitäisi taata se, että Euroopan unioni myös pitää kiinni kansainvälisestä suojelusta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Ferreira seuraavaksi puolitoista minuuttia. E eh, paljon kiitoksia puhemies. Euroopan unionin eh, ja Afrikan kariminen Tyynemeren maiden eh, yhteistyön täytyisi keskittyä kehitykseen ilman, että toimimme äh, uuskolonialistisesti näitä maita kohtaan. On tarpeen äh, tunnistaa se, kuinka tärkeää on, että AKT-maiden yhtenäisyys säilyy. Me emme saa tällaisia hajota ja hallitse pyrkimyksiä elätellä. Niitähän Euroopan unioni on aikaisemmin niin kutsutusti talouskumppanuussopimusten kautta äh, AKT-maiden suhteen harjoittanut meidän pitäisi sen sijaan toimia solidaarisesti ja kunnioittaa AKT-maiden äh, riippumattomuutta. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon talouden erot ja tuotantojärjestelmät. Meidän pitäisi myöskin tukea äh, julkisia palveluita näissä maissa, koulutusta, terveydenhuoltopalveluja, vesihuoltoa ja niin edespäin. On tärkeää kasvattaa Euroopan kehitysrahaston roolia – ja yhdistää näihin prioriteetteihin se, että me emme luo jonkinlaista maahanmuuttoon pohjaavaa ehdollisuutta. On mahdollista tukea näitä talouksia, mutta tehdä se ilman, että me ajamme uusliberalistisia malleja läpi. Niillä olisi tuhoisa vaikutus. Meidän täytyy myöskin toimia resurssien suhteen kestävästi. Paljon kiitoksia. Kiitos. Edustaja Bartolo seuraavaksi. Signor Presidente, se on ancora tanto. Arvoisa puhemies, meillä on vielä paljon henkilöitä, jotka avoimesti suhtautuvat Euroopan unionin ja AKT-maiden sopimukseen. Köyhyyden vähentäminen, ähm, kulttuurillinen ja taloudellinen kehitys, ilmastonmuutoksen vastustaminen ja maahanmuuton hallinta. Tässä on prioriteetteja, äh, kun me haluamme luoda 2020 vuoden jälkeen syvempää kumppanuutta. Meidän täytyy pohjata tämä työ vuoropuhelulle me olemme saaneet tärkeitä edistysaskelia aikaan viime vuosina, mutta täytyy olla rehellinen. Tämä ei vielä riitä. Me olemme vielä hyvin kaukana tavoitteista köyhyyden vähentämisen suhteen tai siinä, että AKT-maat pääsisivät reilusti mukaan maailmanmarkkinoille. Me tarvitsemme demokraattista avointa parlamentaarista keskustelua, emmekä saa koskaan unohtaa sitä, että ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa, kuten myöskin demokraattisia periaatteita ja oikeusvaltioperiaatteita. Niiden täytyy olla meidän yhteistyömme pohja. Kiitos panie pośle. Głos zabierze pani poseł Marie Pierre. Kiitos. Verden seuraavaksi. madame la présidente Hyvä komissaari, meidän suhteidemme tulevaisuus helmikuun 2020 jälkeen ja kotomuun sopimuksen loppumisen jälkeen oli esillä viime viikolla Kigalissa parlamentaarisen yhteiskokouksen puheenjohtajana valitan kovasti, että tämä monenvälinen puitteisto on nyt uhattuna näiden neuvotteluiden vuoksi. Todellinen kumppanuus, win-win-tilanne AKP-maiden kanssa tapahtuu vain, jos me vahvistamme parlamentaarista ulottuvuutta. Parlamentaarisen kokouksen tehokkuutta täytyy lisätä ja sen poistaminen toimisi aivan päinvastoin oikeusvaltio, kestävä kehitys, ihmisoikeudet ja ilmastonmuutoksen torjunta. Niihin me löydämme ratkaisun yhdessä. Parlamentaarinen diplomatia on todellisen edistyksen mitta. Kigalissa yhteinen lähestymistapa COP25 varten on tärkeä, joka pidetään muutama päivän kuluttua Madridissa. Ja Euroopan komission täytyy nyt uudelleen tehdä Pariisin sopimuksesta tärkeä osa tätä tulevaa kumppanuutta. Kiitos. Edustaja Insir, yksi minuutti. Fru, fru talman, jag skulle vilja ta upp och... Hyvä puhemies. Haluaisin todella painottaa neljää tärkeää viestiä komissiolle ja jäsenvaltioille. Ensinnäkin huolehditaan siitä, että tämä sopimus on ankkuroitu YK kestävän kehityksen tavoitteisiin. Siinä kunnioitetaan demokratia, perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja hyvää yhteiskunnan johtamista. Toiseksi on tärkeää, että tuleva sopimus sisältää paremman roolin kansalaisyhteiskunnalle ja on äärimmäisen tärkeää, että meidän täytyy kyetä torjumaan demokratian kutistumista kaikkialla maailmassa, joka on nyt nähtävässä. Naistille täytyy antaa huomattavasti valtaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden